visio pääsevät eteenpäin tämän strategian osalta. Kiitos. Kiitoksia komissaari Dalli. Tämä päättää keskustelun ja 12.30 äänestämme tästä keskiviikkona. Sitten me siirrymme eteenpäin. Herra Koch ja Olga Senalova, joka on e-call, uusi 112 palvelu kansalaisille. Molemmat esittelijät saavat puhua neljä minuuttia arvoisa puhemies. Tuhannet ihmiset voisivat tänä päivänä vielä olla elossa tai heillä ei olisi vammoja, mikäli onnettomuuden jälkeen olisi mahdollisimman nopeasti, eli niin sanotun ensimmäisen kultaisen tunnin aikana annettu ammattimaista apua. Me olemme aika lähellä jo tätä, mutta EK-järjestelmä, josta me puhumme tänään, ei voi estää näitä onnettomuuksia. Se ei myöskään myöskin e- ensiapua on annettava. Ainoastaan jos onnettomuus on vakava, niin silloin automaattisesti hälytyskeskus saa tiedon tästä onnettomuudesta. Tässä täytyy myöskin saada puhekontakti onnettomuusajoneuvoon. Mikäli kukaan ei enää vastaa, niin silloin tarvitaan lääkäreitä ja niitä lähetetään sitten onnettomuuspaikalle. Vastuu tämän ketjun onnistumiselle on jäsenvaltioilla. Niin kauan kun nämä sensorit eivät mitään onnettomuuksia havaitse, niin ECOL-järjestelmä nukkuu. Se ei myöskään lähetä mitään signaaleja eikä sitä voi myöskään seurata. Myöskin tietosuojan näkökulmasta se on parempi kuin, kuin esimerkiksi matkapuhelin. Se, että manuaalisesti tämä järjestelmä voidaan myöskin käynnistää manuaalisesti näin, sitten voidaan antaa tietoja hälytyskeskukselle ja myöskin tässä pidetään kiinni eurooppalaisista normeista niin että nämä tiedot havaitaan hätäpuheluna ja myöskin käsitellään siltä pohjalta. Jäsenvaltioiden täytyy tästä syystä myöskin parantaa näitä hätäpuheluketjuja. Me haluamme, että ECOL-järjestelmä perustuu 112 hätänumerolle, että se on maksuton, kuljettajalle että se toimii kaikkialla Euroopassa ja että on myöskin vastaavaa kolmansien maiden järjestelmien kanssa. Tarkoituksena on tässä saada yhtenäistä, yhtenäistä teknologiaa, jolle se pohjautuu. Myöskin muut älykkäät liikennejärjestelmät ovat sellaisia, että ne voivat sitten pohjautua tälle järjestelmälle Yksityisiä järjestelmiä on jo käytössä ja nyt niin niitä on tarkoitus myöskin ylläpitää tämän järjestelmän rinnalla. Tietysti kuluttajat voivat myöskin käyttää tällaista yksityistä järjestelmää ja tähän voi myöskin liittää muita palveluja, kuten esimerkiksi hinauspalvelun. Jos 80 prosenttia henkilöautojen kuljettajista haluavat tällaisen järjestelmän, ja jos tällaista esimerkiksi jokin vammautunut henkilö vaatii, niin me emme saa tätä estää tai pitkittää. Minä toivon, että huomenna saan suuren tuen tästä talosta. Sitten Roa Senalova. Kiitos. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Se, että tähän tulee tällaisia velvoitteita. Tässä tämä herättää hyvin paljon keskustelua. Meillä on turvavyösäännöt jo 70-luvulta ja nyt voidaan mennä sitten täydentämään turvallisuutta entisestään. Tässä 2012 me olemme keskustelemassa tässä hyvin tärkeästä askeleesta, missä me saamme passiivisen turvallisuuden lisääntymään, eli tämä e järjestelmä on kyseessä. Tämä ei ole yhtään mitään muuta kuin äh, sellainen itsenäinen airbag, joka automaattisesti lähettää hätäviestin äh, 112. Jos ihmiset ovat äh, tiedottomina autossa, niin silloinkin välittömästi lähtee hätäpalvelulle tieto onnettomuudesta. Ja tätä tässä käytetään GPS-koordinaattoreita. Ja jos autoilijat eivät tunne seutua, voi olla vaikea sanoa, missä onnettomuus on. Hyvin monia satoja tuhansia vaikeita tapauksia on vuosittain ja 15 prosenttia e-callista kertoo aivan selkeä kieltään. Euroopan laajuinen e-call-järjestelmä on sellainen, että jo vuonna 2002 tämä otettiin pääprioriteetiksi alalla. Kuitenkin käytäntö on osoittanut, että järjestelmän käyttöönotto ei ole toiminut. Noin vain puoli prosenttia autoista, luksusautoja lähinnä, ovat tämän järjestelmän piirissä. Tämä yksityinen järjestelmä, mm, se pitäisi laajentaa koko Euroopan laajuiseksi. Komissio antoi tästä e-call-järjestelmästä kolme asiakirjaa viime vuonna. 2011 tuli suositus jäsenvaltioille ja se liittyi matkapuhelinverkkoihin. Valitettavasti tämä asetusehdotus ei kata kaikkea. Ensimmäinen lainsäädäntöaskel pitäisi ottaa. Olen aivan vakuuttunut siitä, että huomenna me löydämme yhteisen kannan tästä asiasta ja että Euroopan parlamentin mietintö saa tuen. Tämä on hyvin selkeä signaali komissiolle sen suuntainen, että viivästyksiä ei enää haluta. 2015 yleinen hätänumero 112 pitäisi olla käytössä kaikkialla Euroopassa. Järjestelmän täytyy toimia kaikkialla Euroopassa, kaikissa autoissa merkistä riippumatta. Sitten lopuksi minä haluaisin eh, Dieter Kohja kiittää, joka teki mietintöä kanssani, kaikkia muitakin, jotka myötä vaikuttivat tämän mietinnön syntymiseen. Kiitoksia. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Meillä on liikaa pyyntöjä, näinpä ollen kaikkiin pyyntöihin ei voida vastata. Aloitetaan nyt kuitenkin Rova Roittovan puheenvuorolla. Kiitoksia puhemies. Lääkärinä minä tiedän, että äärimmäisissä tapauksissa sekunnit ovat mm, tärkeitä ihmishenkien pelastamissa. Tästä syystä me jo vuosien ajan olemme vaatineet sitä, että tätä integroitua järjestelmää käytettäisiin koko EU-ssa. Tämä järjestelmä ei ole ainoastaan nopeampi ja selkeämpi, vaan se myöskin hallinnoi, hallinnoi liikennettä siten, että voidaan välttää onnettomuudet ja ruuhkat. Tietyissä autoissa on jo tällainen järjestelmä. Esimerkiksi Saksassa mielestäni on hyvä, että tämä järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön jäsenvaltioissa – ja että siitä tulee myöskin velvoittavaa vihdoin ja viimein. Tämä koko Euroopan, Euroopan kattava järjestelmä tulee olemaan esimerkki Euroopan integraation lisäarvosta kansalaisillemme. Minä toivon, että komissio reagoi oikea-aikaisesti tähän. Rova Gurmai. Kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijöitä ja kollegoja hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön osalta. Me tarvitsemme kaikkiin uusiin autoihin vuoteen 2015 mennessä ihmishenkiä säästäviä, säästävän e-call-järjestelmän. Tässä Tällä hetkellä alle 10 prosentissa EU-henkilöajoneuvoista on e-call-järjestelmä. E-call-järjestelmän pitäisi maksaa alle 100 euroa per uusi auto ja sillä voidaan säästää 2500 ihmishenkeä vuodessa. Minä uskon, että e-call-järjestelmä voi olla käytettävissä oleva kaikissa EU-jäsenvaltioissa. E-call järjestelmän täytyy perustua 112 numeroon e IK-järjestelmästä täytyy tulla 2015 mennessä pakollinen. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä aktiivista yhteistyötä asian osalta. Kaikilla EU-kansalaisilla pitäisi olla oikeus IK-järjestelmän osana eh, julkisia pelastuspalveluja. Claire. Kiitoksia rouva Sinclair seuraavaksi. Hän ei olekaan paikalla. Rouva Saborska seuraavaksi. Ďakujem, pán predseda. Kiitos. Tämä aihe mietinnössä on erittäin tärkeä. Tämä uusi järjestelmä on sellainen, että sen avulla pitäisi pelastaa mahdollisimman monen eurooppalaisen henki. Lisäarvo Euroopan laajuisesta e-call-järjestelmästä riippuu siitä, miten jäsenvaltiot siihen suhtautuvat minä haluaisin kertoa, mitä Slovakiassa on tehty. Meillä on kansallinen ohjelma, jossa koulutetaan pelastushenkilökuntaa. Koulutus on mielestämme erittäin tärkeä, jotta järjestelmä toimisi. Pelastushenkilökunta osallistuu ITC-koulutuksiin ja saa myöskin kielikoulutusta ja tällä tarkoitan sekä Euroopan unionin virallisia kieliä että paikalliskieliä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Brydonkast. Onnistut, onnettomuudet vaikuttavat yhteiskuntamme ja tämä, tällainen järjestelmä vaikuttaisi siihen, että voitaisiin tuhansia ihmishenkiä säästää, mutta ikävä kyllä Tämä on ollut siis EUn prioriteetti kymmenen vuoden ajan. Sitä käytetään tällä hetkellä vain kalliissa autoissa ja tätä ei pystytä, ei varmastikaan pystytä käyttämään halvemmissa autoissa. Minun täytyy kiittää esittelijöitä ja myöskin tuen näitä ehdotuksia siitä, että tästä tulisi ilmainen järjestelmä vuoteen 2015 mennessä. Vaikutusten arviointi selkeästi osoittaa sen, että tässä tarvitaan lainsäädäntöä. Ja myöskin tässä nähdään hyödyt esimerkiksi maaseutualueella. Ja näin voidaan ihmishenkiä säästää yli puolella. Ja tämä on yleensä onnettomuudet ongelmallisia, koska silloin ei voida tarkkaan tietää, missä se on tapahtunut. Minä tuen tätä aloitetta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi Rova Tikau. Thank you very much, Mr. President, Mr. Commissioner. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Noin 31 000 ihmistä kuoli liikenneonnettomuuksissa Euroopan unionissa ja puolitoista miljoonaa loukkaantui öö, yli miljoonassa liikenneonnettomuudessa. E-call-järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa sitä, että meillä on paremmat mahdollisuudet pelastaa ihmishenkiä. Jos tässä valitaan nyt tämä e-call-järjestelmä ja jos kolmannessa maassa ei ole vastaava järjestelmä, niin ICOL-järjestelmän pitäisi olla silloin voimassa. EU-toimielintä täytyy olla vahvasti mukana kehittämässä ICOL-järjestelmään tarvittavaa tekniikkaa, jotta saadaan tätä kehitettyä. EGNOS ja Galileo-järjestelmällä voi olla myös merkittävä panos esimerkiksi tieliikenteen hallinnoinnille, myös hätätilanteissa. Ja tässä tarvitaan myös tiedotuskampanjaa, jotta voidaan paremmin hyödyntää e-call-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. Dziękuję. W kolejnym punkcie się zgłosiłem. Bardzo przepraszam. So, uh... Now we can close the KGDI No niin, nyt päättyy tämä ilman puhujalistaa puheenvuorot. Seuraavaksi sen Kallas keskustelun päätteeksi vielä komission nimissä, olkaa hyvä. Honorable members, I would like to thank Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin kiittää parlamenttia, erityisesti näitä valiokuntia ja esittelijöitä ja tietenkin herra Kohja ja rouva Senalovaa tämän erinomaisen mietinnön laatimisesta. E-call-järjestelmä on yksi kuudesta prioriteetistamme komissiollekin ja me tulemme vaikuttamaan hyvin paljon sen edistymiseen. Se, että saadaan EUn laajuinen palvelu 112 numeron perusteella on hyvin tärkeä prioriteetti komissiolle ja olemmekin tehneet vuosikausia työtä, jotta se edistyisi. Parlamentti eh, tukee voimakkaasti tätä mietintönsä myötä ja teillä on huomenna äänestys. Mitä sitten tulee mobiiliverkon eh, käyttöön ja tähän suositukseen 2011, niin sen perusteella on kaksi lainsäädäntöehdotusta vireillä. Me haluamme, että tämä järjestelmä toimii 2015. Tässä on asetusehdotus, joka on tekeillä ja neuvosto ja parlamentti saavat sen käsittelyynsä tulevina kuukausina. On kysymys siitä, että hätäkeskukset toimivat paremmin ja sekin on asia, jo meru Olemme myöskin tätä asiaa edistäneet monen asiantuntijan voimin Euroopassa ja huomenna on seuraava asiantuntijakokous. Tässä on kysymys siitä, että olisi pakollista tällainen 112 numeroon perustuva palvelu kaikkialla. Tämä on asia, joka on kaikille osapuolille tärkeää. Tämän pakollisen järjestelmän, e järjestelmän tuleminen on mahdollista tässä tulee laajaa taloudellista hyötyä, kun isosta järjestelmästä on kysymys. Meidän täytyy ponnistella sen eteen, että e-call-järjestelmä on valmis silloin, kun järjestelmä tulee pakolliseksi. Kuten mietinnössäkin me korostamme tiedotus- ja koulutuskampanjoiden tärkeyttä. Niitä täytyy käyttää hyväksi. Me haluamme avoimuutta ja haluamme sellaista järjestelmää, jossa asiakas voi valita. Minä kiitän parlamenttia tästä työstä, jotta me saamme turvallisemmat tiet. Me säästämme tällä tavalla arvokkaita ihmishenkiä. I'm closing. Paljon kiitoksia. Minä päätän nyt tämän keskustelun ja huomenna kello 12 sitten tästä äänestetään. Seuraavaksi siirrymme toiseen asian esityslistalle. Tämä on Madame Kratsa Sagaropulun mietintö Euroopan tehtävien, Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus. Ja haluan